Luxemburg lähetti satelliittiviestintätiimin, joka auttaa yhteiskysymyksissä. Saksa ja Tanska lähettivät henkilöitä, jotka auttavat vedenpuhdistuksessa. Tämä on hyvin tärkeää juuri koleraepidemian takia. Italia, Espanja ja Saksa lähettivät lääkäreitä ja lääketieteellistä välineistöä. Sekin on tärkeää juuri koleraa ajatellen. Eli meillä on nyt uusi väli, jota käytetään katastrofitilanteessa. Ja näin jäsenvaltiot voivat antaa apua EUn sisällä ja sen ulkopuolella, ja näin voidaan pelastaa enemmän ihmishenkiä. Hyvät kollegat, alusta pitäen minä ja tiimimme olemme seuranneet tilannetta näillä kolmella alueella – ympäri vuorokauden. Meillä on tämä hätäkoordinointikeskus, kuten tiedätte, Brysselissä. Ja me jatkamme ja voitte uskoa siihen, että Euroopan unioni tekee parhaansa auttaakseen uudelleenrakentamisessa näissä kolmessa maassa. Kiitos. Ja, vielen dank. Und ich se... Paljon kiitoksia ja näen, että kollegat ympäristövaliokunnasta vihdoin ovat päästäneet neuvoston puheenjohtajan lähtemään. Ja nyt meidän ehkä voimme odottaa muutaman sekunnin, kunnes Rova Chiot on täällä ja voi kertoa meille, mitä hän haluaa neuvoston nimissä kertoa. Ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, wir... Ihan rauhassa. Me Tiedämme, että kollegamme ympäristövaliokunnassa ovat kovin vaativia ja siksi me eivät päästäneet vieraitamme heti lähtemään, mutta heti kun olette valmiita ja ihan rauhassa kun olette valmiita, niin saatte puheenvuoron. Hyvä äh, puhemies, kiitoksia, että annatte minulle ajan esitellä äh, nämä asiat. Arvoisat jäsenet, hyvä komission jäsen, kiitos, että kutsuitte minut käsittelemään tätä tärkeää aihetta. Katastrofit vaativat solidaarisuutta, yhteistoimintaa niiden avuksi, jotka sitä tarvitsevat. Katastrofit opettaa meille tärkeitä asioita. Meidän pitäisi tehdä vahvistaa kestävyyttämme niiden kautta. Trooppinen hidaisykloni ja sitä seuraava tulvat viime viikkoina ovat tuoneet hirveästi tuhoa ja inhimillistä kärsimystä eteläiseen Afrikkaan. Miljoona ihmistä melkein on kärsinyt Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malavissa ja melkein tuhat ihmistä on kuollut. Monet ovat vielä kadoksissa. Pelkästään Mosambikissa 240 000 taloa on tuhoutunut. Yli 160 000 ihmistä ovat maan sisäisinä pakolaisina ja yli 400 000 Yli 4000 koleriatapausta on ilmoitettu malarian lisääntymässä. Malavissa sykloni ja tulvat ovat tuhonneet monia juuri istutettuja peltoja ja sadon menetys tulee vaikuttamaan vakavasti pienviljelijöiden elinkeinoon, jotka ovat riippuvaisia maataloustuotannosta. Tämä koskettaa erityisesti naisia ja lapsia. Zimbabwessa tulvat pahensivat jo olemassa olevaa vakavaa humanitaarista kriisiä, jonka aiheutti kuivuus ja huono sato. Elintarvike turvallisuuden heikkous ja aliravintsevuus lisääntyvät. Kaikissa kolmessa maassa humanitaariset tarpeet ovat valtavat. Tarvitaan ruokaa, juomavettä, asumuksia, samoin kuin terveydenhuoltoa ja logistiikkaa. Zimbabwen flash-pyynnössä pyydetään 240 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vasta vähän yli 20 prosenttia on rahoitettu, joten enemmän toimia tarvitaan. Kuten tiedätte, EU ja jäsenvaltiot ryhtyivät saman tien toimeen tämän katastrofin jälkeen. Humanitaarinen sitä apua on komissio ja jäsenvaltiot ovat tarjonneet näille maille. Ja neuvoston puheenjohtajavaltio ryhtyi tarpeellisiin toimiin, jotta lisättäisiin tietoa humanitaarisista ja rahoitustarpeista äh, avaamalla IPCR-alustalla nettisivun, jolla seurataan tilannetta. IPCR on nyt pantu valvontamoodiin. Tämä on helpottanut tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden komission, ulkosuhdehallinnon ja EU-virastojen välillä muuttuvasta tilanteesta, humanitaarisesta avusta ja EUn antamasta avusta. IDAI-sykloni pantiin vastaavien neuvoston työryhmien asialistalle, jotta voitaisiin helpottaa keskustelua komission ja jäsenvaltioiden kesken. Toivotamme tervetulleeksi sen, että Euroopan parlamentin kehitysvaliokunta on myöskin kiinnostunut keskustelemaan tilanteesta. Vuoropuhelu eri kanavien kautta on osoittanut, että EU ja sen jäsenvaltiot reagoivat nopeasti tähän katastrofiin. Jäsenvaltiot ovat huomattavasti auttaneet tarjoamalla humanitaarista apua yli 60 miljoonan euron avusta ja suojaa sekä tavara-apua, kuten asuntoja, generaattoreita, vesiden puhdistamoja, satelliitti, kommunikaatiota ja monta muuta tarviketta Euroopan siviilisuojajärjestelmän kautta. 23. maaliskuuta on lähetetty eh, tiimi paikan päälle, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden avun hyvä jako. Siellä on oikein hyvää yhteistyötä ja koordinointia paikan päällä. Eh, osa eh, jäsenvaltioista on tarjonnut myös sotilasvälineitä, kuten laivoja ja helikoptereita kuljetusta varten. Jäsenvaltiot ovat tarjonneet huomattavasti rahoitusta humanitaarisiin apuun ja nyt eh, pannaan täytäntöön tätä apua. Eh, kiitämme siitä, että komissio on myös yli 50 miljoonaa euroa antanut humanitaariseen apuun. Eh, arvoisat jäsenet, tämä tuo minut täytäntöönpanon merkitykseen. Läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa olemme nähneet, että suojan täytyy olla hätäavun keskiössä. Monet perheet ovat joutuneet eroon toisistaan. Tämä erityisesti koskettaa eh, naisia ja lapsia ja naiset ja tytöt eh, ovat vaarassa joutua sukupuolisen väkivallan eh, ja väärinkäytön kohteeksi. Meidän on myös varmistettava, että tuhannet lapset, joita kriisi koskettaa, pian saisivat taas koulutusta. Meidän on annettava käteisapua aina, kun olosuhteet sen sallivat. Tämä on meidän analyysimme tämänhetkistä tarpeista ja hätäavusta. Kriisin jälkeinen arviossa täytyy katsoa pitkän aikavälin avun tarvetta. Odotan nyt kovasti teidän näkemyksiänne ja sitä tietoa, mitä komissiolla on kerrottavaan. Kiitoksia mielenkiinnosta. Sydämelliset kiitokset. Nyt sitten eri ryhmien puhujat. Ensin edustaja Rangel, yksi minuutti. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Totta kai minun ensimmäiset sanani suuntaan tämän katastrofin uhreille sen jälkeen, kun Idai-sykloni kävi Mosambikin, Malavin ja Zimbabwen maata läpi. Tämä väestö ei jo suulessa, kurjuudessa, köyhyydessä. Se on todellinen tragedia, jolla on pitkävaikutteiset seuraukset koskettavat perheitä, väestöä. Haluaisin tehdä kolme kommenttia. Vastoin mitä täällä nyt on kuullut, EUn reaktio oli myöhäinen. EU käytti aikaa ennen kuin reagoi. Se on täysin kestämätöntä. Ei tällä tavalla pidä toimia. Muiden maiden kohdalla on toimittu ihan eri lailla. Kun on kyse Afrikasta, alikahittyneistä maista, niin silloin reagoidaan hitaasti. Se olisi voinut tehdä enemmän nopeammin. Nyt se reagoi asianmukaisesti, mutta se kuitenkin reagoi huonosti. Toisekseen haluaisin sanoa vielä tämän lisäksi, että kun ehdotettiin esityslistalle tämä kohta, ja joka, jossa vedottiin hätäavun äh, järjestämiseksi, jotta se oli ihan hyvä. EU voisi kuitenkin reagoida paljon koherentimmalla tavalla. Esimerkiksi jos verrataan alkuperäiseen ensimmäiseen reaktioon, joka oli hyvin varovainen eikä ollenkaan tilanteen tasalla portugalilaiset olisivat olleet ehkä vieläkin hitaampia. SND-ryhmän puolesta edustaja Guerrero Salon puolesta minuuttia. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluan ensiksi kiittää komission, komissioita väivon näystä teitä itseään ja niitä maita, jotka ovat vastanneet. Ehkä jotenkin hitaasti, mutta kuitenkin nähtiin paljon vaivaa tämän suunnattoman ilmastokatastrofin edessä. Tämä samanlainen katastrofi kosketti kolmea maata samanaikaisesti, jotka ovat Ranskalla, Espanjalla, Italialla vastaan näiden kolmen maan maantieteellistä aluetta. Sen takia meidän pitää tajuta, että olemme todella maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen edessä. Se koskettaa kaikkia. Meidän pitää pystyä myös vastaamaan globaalisesti. Nämä maat, jotka ovat nyt joutuneet tämän luonnonkatastrofin uhreiksi, niillä on kuitenkin ihan erilaiset olosuhteet. Ne ovat köyhiä maita. Tämä samainen ilmastokatastrofi tuhoaa siellä enemmän, missä on vähemmän. Se tuhoaa enemmän koteja, asumuksia, terveys, terveydenhuoltojärjestelmiä. Ehkä tämä on minun vihoviimeinen puheenvuoroni pysyvänä esittelijänä ja kun on kyse humanitaarisen avun järjestämisestä tässä parlamentissa, haluan vaatia, että seuraavalla lainsäädäntökaudella edettäisiin vähän paremmin, miten säädellään ilmastopakolaisia kysymyksiä. Joka kerta meillä on yhä enemmän enemmän ihmisiä, joiden on pakko lähteä pakoon tuhoa, kurjuutta, köyhyyttä, nälkää, koska ne ovat seurausta luonnonkatastrofeista. Meidän pitää antaa näille ihmisille toivoa. Meidän pitää pystyä ottamaan heidät vastaan, myöntää heille heille kuuluvat oikeutensa, koska nyt kun ovat menettäneet kaiken, paitsi ihmisarvonsa, eivät kuitenkaan loppujen lopuksi saa menettää toivoa meidän takiamme. Im e Sitten GUE NGL-ryhmän äh, puolesta edustaja Pimenta, yksi minuutti. Ajuda mobilizada pela União Europeia para correr a catástrofe. Kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. EUn pitää tukea Mosambikia, Malavia, Zimbabwea, mutta se on vain pisara valtameressä, jos otetaan huomioon tarpeet, joihin nämä maat ovat nyt törmänneet. Väestö on suuressa avun tarpeessa, jos puhutaan terveydestä, asunnoista, liikenteestä, terveydenhuollosta, infrastruktuurista, erilainen, mm, erilainen suojelun tarve. Nämä kaikki ovat suunnattomia. 15 miljoonaa 15 000, 11 000 EU-sta pitäisi lähettää asiantuntijoita. Tämä on todella pisara valtameressä. Mitkä ovat EUn mahdollisuudet? Ne ovat todellakin täysin ne eivät vastaa tilannetta. Meidän pitää nostaa meidän, tar- meidän kapasiteettiamme ja vastata ja reagoida nopeasti tämän tyyppisiin luonnonkatastrofeihin, mitä Euroopan aluekehitysrahasto on antanut tukea. Meidän täytyy myös miettiä, miten sitä voidaan parantaa. Kiitoksia. Vihreän ryhmän puolesta edustaja Valero, yksi minuutti. Vi har precis lyssnat på Greta Thunberg och vad vi... Kiitoksia. Kuuntelin juuri Greta Thunbergia, joka sanoi, että meidän täytyy Euroopassa vähentää päästöjä. Se on totta, mutta meidän täytyy myöskin puhua seuraamuksista – niiden osalta, jotka kärsivät meidän päästöistämme muualla maailmassa. Katastrofeja tapahtuu yhä enemmän, ne ovat yhä vakavampia, ne koskevat yhä suurempaa määrää ihmisiä. Ja humanitaarisen avun lisäksi meidän täytyy varata paljon resursseja, jotta voidaan sopeuttaa köyhiä maita uusiin ilmastolosuhteisiin, esimerkiksi Mosambik. Siellä on tullut kaksi suurta tulvaa, sykloneita, nälänhätää. Ja näin sitten kansalaiset, jotka elävät alangoilla, ovat joutuneet pakenemaan erityisesti 2010-luvun alussa. Meidän täytyy ennaltaehkäistä, mutta miten voimme toimia niin, että meillä olisi pitkän aikavälin ratkaisu tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitoksia. Tässä olivat ryhmien puolesta puhuneet puhujat, sitten muut puhujat. Edustaja Fernandes. Kiitos paljon, rouva puhemies. Ensinnäkin muutama sana. Osoitan ne perheille, uhrien perheille, ystävyyden sanat näille näiden kolmen maan väestölle, erityisesti Mosambikin kansalle vaikka me olemme vahvistaneet EUn mekanismeja hätäavun antamisessa EUn pitää olla solidaarinen sisäisesti ja ulkoisesti, mutta tässä on kyse solidaarisuudesta, jonka jota pitää vahvistaa ennen kaikkea sen takia, koska ilmastonmuutos on jo käsillä. Seuraukset ovat yhä vakavammat, vaikka apua annetaankin. On tärkeää vahvistaa tätä apua. Meillä pitää olemaan keinoja maaperällä. Yli miljoona lasta on tällä hetkellä kiireellisen hätäavun tarpeessa tarkoittaa sitä, että pitää toimia nopeasti. Kaiken tämän jälkeen ei pidä unohtaa jälleenrakentamista. Tässäkin EU pitäisi vastata olemalla läsnä ja antaa oma panoksensa kehitysavussa. Ajattelen Euroopan aluekehitysrahastoa. Meidän pitää nostaa määrärahoja näille alueille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Torinjo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Trooppinen idai, sykloni 12. maaliskuuta iski ensimmäistä kertaa Mosambikin ja siellä oli rankkasateita, erittäin navakkaa tuulta ja se aiheutti paljon tuhoa maassa. Miljoonat ihmiset joutuivat lähtemään kodestaan ja infrastruktuurit kärsivät paljon ja kokonaiset alueet Mosambikissa ovat nyt riippuvaisia kansainvälisestä avusta. Yli tuhat kuollutta, tuhansia loukkaantuneita – ja nyt kolera on alkanut levitä. Erityisesti Mosambikissa se on ongelma ja emme nyt tiedä, kuinka paljon ihmisiä sieltä on kadonnut. Kuten komission jäsen sanoi, olemme jo Euroopan unionista antaneet 15 miljoonaa rahoitusapua ja myöskin on käytetty EUn siviilitukivälinettä. Erityisesti Portugalista, Tanskasta, Espanjasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Luxemburgista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta tuli apua. Ja meidän täytyy auttaa näitä kansalaisia. Ja tulevaisuudessa meidän täytyy tehdä sitten johtopäätöksiä siitä, mitä on tapahtunut. Tämä on erityisen tärkeää. Kansainvälinen yhteistyö ja katastrofien ennaltaehkäisy on tärkeää. Ilmastonmuutos ei noudata mitään rajoja. Kyse on ongelmasta, joka koskettaa meitä kaikkia ja meidän täytyy torjua sitä tehokkaasti. Meidän on noudatettava Pariisin ilmastosopimusta ja meidän täytyy tehdä, mitä tulee tehdä planeetan pelastamiseksi. Ja haluaisin osoittaa surman valittelun näiden kolmen maan uhrien omaisille. Kiitos. Kiitos. Nyt puhujat puhelistan ulkopuolelta. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin edustaja Faria. Kiitos, rouva puhemies. Haluan ilmaista myötätuntoni uhrien perheille kuukausi tämän hirmumyrskyn tai idaisyklon jälkeen, joka kosketti Musambikia, Malavia, Simbabwea, joka kosketti tuhansia ihmisiä. Ihmiset ovat tällä hetkellä väliaikaisissa leireissä, he eivät saa perus terveydenhuoltoa, vesihuoltoa ja epidemiat ovat levinneet. Yli miljoona lasta kärsii tästä Nämä lapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa. EU on aktivoinut hätäapunsa, luvannut 15 miljoonaa euroa vastatakseen tähän kriisiin. Nyt pitää löytyä poliittista tahtoa, jotta kaikki tämä konkretisoituisi, äh, jotta meillä olisi erityinen Afrikkaan suunnattu Marshall-apu, ekologinen suojelu, tärkeää, jotta tämän kaltaisiin hirmumyrskyihin voitaisiin ennakoitua. Meidän pitää reagoida nopeammin, kokonaisvaltaisemmin, jotta huomioon tavoitteet. Ja viimeisenä edustaja Gomes, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Mä olen solidaarinen Mosambikin, Malavian, Zimbabwen uhrien perheiden kanssa, mutta totta kai pitää ymmärtää, mm, missä määrin myös korruptio on tässä mukana Mosambikissa. Se on vähän vaikeampaa. Korruptio on nimenomaan vihollinen, jota vastaan meidän pitää taistella, jotta Mosambikin kansa ei joudu vieläkin kamalampaan tilanteeseen. Korruptio ja rankaisemattomuus selittävät sen, että Mosambikin viranomaiset ja IPCR eivät ole hyväksyneet tarjouksia avusta Portugalilta ja muilta mailta. Esimerkiksi eh, siellä Sebastian on otettu tavallaan pantivangiksi, koska hän osoitti tämän korruptiotilanteen selväksi. On ollut myös kidutuksia, vangitsemisia, kidnappauksia tämän tiimoilta on joillakin on ollut rohkeutta puhua piilotetusta velasta. Meidän täytyy puhua korruptiosta ja rankaisemattomuudesta, jotka koettelevat tätä maata. Ja se tarkoittaa sitä, että Mosambik on, on ollut tässä uhrina. Komissa. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you so much again for this. Kiitos oikein paljon jälleen tästä mahdollisuudesta ja tästä keskustelusta. Se oli hyödyllinen meille kaikille ja olen kiitollinen siitä, että, että haluatte huomioida tämän aiheen. Me emme saa äh, unohtaa tätä katastrofia. Äh, ihmiset näissä maissa, Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malavissa tarvitsevat meidän apuamme. Ja olen täysin samaa mieltä kollega Fernandesin ja muiden kanssa äh, sen ehdotuksen kanssa, että meidän on jatkettava tukeamme kehitysavun kautta, jotta saamme todellista rahoitusta jälleenrakentamiselle. Euroopan unioni jatkaa näiden syklonista kärsivien ihmisten tukemista humanitaarisen apumme kautta, kansalaisten suojan kautta ja erilaisten välineiden kautta. Katastrofit, syklonit, tulvat tulevat jatkossakin vaikuttamaan tähän alueeseen Afrikassa. Ilmastonmuutos on täällä, se ei ole mikään valeuutinen. Tämän olen sanonut jo useaan otteeseen. Olen täysin samaa mieltä vihreän kollegan kanssa ja hyvän ystäväni Gerero Salomin kanssa. Kyllä, meidän on käsiteltävä nyt tämä ongelma ja olen erittäin ylpeä, koska Euroopan unioni on johtava esimerkillään tässä asiassa. Tämä on tärkeä tekijä myös Pariisin sopimuksen toteuttamisessa. No niin, anteeksi hyvä kollega. Olen täysin eri mieltä kanssanne. Euroopan unioni aloitti tukensa Mosambikille ihan äh, äh, heti syklonin äh, syklonin tultua. Ja me voitte mennä sinne meidän keskukseemme katsomaan, millaista tukea me antamme. Sillä kyllä, minä olen erittäin ylpeä tästä hätäapukeskuksesta, koska kun saimme tämän pyynnön, niin heti ryhdyimme toimimaan. Kaikki YK-virastot, kaikki paikalliset kansallisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt he tunnustivat, että Eurooppa tukee Mosambikia, Malavia ja Zimbabwea. Joten kiitos oikein paljon tästä tärkeästä, mutta faktat kyllä puhuvat puolestaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli kyllä hyvin intohimoinen vas, puheenvuoro ja nyt neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. hyvä puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Kiitos tästä keskustelusta tästä tar- kiireellistä aiheesta. EU ja sen jäsenvaltiot ovat eturintamassa tässä kansainvälisen hätäavun antamisessa. Pelastus- ja jälleenrakennustoimet tulevat kestämään paljon pidempään kuin meidän puheenjohtajuuskautemme, kun meidän ulkoministerimme puhui kehitysasianvaliokunnalle tammikuussa. Hän selitti, että katastrofien riskien vähentäminen ja sen yhteys humanitaarisen ja kehitysapuun ovat kaksi pääprioriteettia eh, Romanian puheenjohtajakaudella. Mm, tämän katastrofin laajuus eteläisessä Afrikassa on ikävä muistutus siitä, että vielä paljon enemmän on tehtävää kummallakin eh, saralla. Meidän on varmistettava, että meidän hätäapuamme täydentää kehitysapu eteläisessä Afrikassa. Kun hätävaihe on päättynyt, meidän täytyy auttaa eh, näitä maita jälleen rakentamaan ja lisäämään varautumiskykyään tuleviin katastrofeihin. Vaikka toivoisimmekin toisin, niin ilmastoon liittyvien katastrofien määrä tulee vain lisääntymään tulevaisuudessa. Meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä varmistaaksemme, että tuho mm, ja inhimilliset menetykset pienenevät tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Äh, die Aussprache... Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Ja mielellään niin olisin mennyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. Selvä. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Libyan tilanteesta. Korkea edustaja ei ole vielä paikalla. Eikä herra Predakaan ole vielä paikalla. Rova Valesianokaan ei ole paikalla. No, minulla on tässä nyt vähän ongelmia. Näen kyllä, että ECRstä herra Tanok on paikalla. No te saatte ensimmäiseksi puheenvuoron sitten. Kiitoksia puhemies. Libyassa piti keskustella suunnitelmasta ajatellen vaaleja. Ja nyt ikävä kyllä joukot nyt taistelevat Tripolin vallasta. Jos Tripolin hyökätään, niin se on erittäin haitallista poliittisten ratkaisujen osalta ja se saattaa johtaa laajempaan kaaukseen ja väkivaltaan. Pääministeri ja YK edustajat ovat varoittaneet siitä, että tämä toiminta saattaa johtaa välimerellä uuteen maahanmuuttajakriisiin, jos tilanne pahenee. Monet pakolaiset ovat joutuneet liittymään eri, mili- eri sotilasjoukkoihin ja meidän täytyy tähän suhtautua vakavasti. Tilanne on hyvin monimutkainen ja asiassa on monia tekijöitä, joten meidän täytyy edetä varovaisesti. Mutta YK-neuvottelut ovat ainoa rauhanomainen tie eteenpäin. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä kaikkensa tukeakseen näitä neuvotteluita yhtenäisellä äänellä. Kenali Hafta on voimakas mies, joka voisi saada ehkä tuotua järjestystä kaoottiseen maahan – mutta kiinnittäkää huomiota useihin raportteihin, joissa kyseenalaistetaan tällaiset väitteet. Oppositio on edelleen hänen tiellään, eikä ole mitään näyttöä siitä, että hän yhdistäisi maata pitkällä aikavälillä. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Tanok. Kiitoksia. Näen, että korkea edustaja on juuri tulossa paikalle ja tiedän, että juuri nyt tällä viimeisellä täysistuntoviikolla, joka meillä on Euroopan parlamentissa, kaikki on sikin sokin. Näemme eh, tämän. Eh, myös minun aikatauluni on eh, aikamoinen, mutta nyt olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron Rova Mogherinille. Teillä on puheenvuoro Libyan tilanteesta. Kiitos puhemies. Viimeinen kärjistyminen Libyassa tapahtui sellaisella hetkellä, jolloin eh, rauhan mahdollisuus tuntui juuri toteutuvan. Länei, jonka johti kenraali Haftar, eh, hyökkäsi Tripoliin juuri silloin, kun eh, pääsihteeri Guterres oli vierailemassa äh, Tripolissa ja äh, juuri ennen tätä kansainvälistä konferenssia, jolla on vieläkin mahdollisuus olla uusi alku Libyalle. Euroopan unioni on melkein vuoden tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä YK kanssa ja YK erityislähettilään kanssa valmistaakseen ähm, pohjan Libyan johtamalle, Libyan omistamalle kansainväliselle konferenssille, joka loisi äh, pohjan äh, vaaleille, äh, perustuslaillisille vaaleille ja olemme nähneet joka päivä halukkuutta Libyan kansan keskuudessa viedä maata eteenpäin, kääntää sivua, yh- luoda yhtenäisyyttä ja rauhaa maalle, jolla on valtaisa potentiaali edetä. Sillä on hyvin paljon resursseja, hyvin paljon potentiaalia. Kansainvälinen konferenssi on vieläkin toivoa antava mahdollisuus koko maalle. Ja juuri muutama päivä ennen kuin tämä sotilainen kärjistyminen tapahtui, minä itse olin siellä Guterresin kanssa ja Arabiliiton pääsihteerin kanssa, Afrikan unionin äh, puheenjohtajan kanssa ja Hassam Salamedin erityislähettilän kanssa äh, Tunisissa äh, osoittaakseni, että kansainvälinen yhteisö tukee tätä Libyan johtamaa prosessia, joka auttaisi rauhan aikaansaamisessa. Hyökkäys Tripolia vastaan on hyökkäys toivoa vastaan, hyökkäys konkreettista mahdollisuutta vastaan saada aikaan rauha Tripol- Libyassa. Olemme nähneet tämän ennenkin, kun rauhasta tulee konkreettinen mahdollisuus, niin silloin näemme, että vastarinta rauhaa kohtaan vahvistuu ja muuttuu näkyvämmäksi. Nyt meillä on todellinen konflikti, jossa on paljon uhreja, myöskin siviiliuhreja ja pattitilanne paikan päällä. Tämä on tilanne, joka on jumissa, mitä tulee konfliktiin, mutta mutta hyökkäyksiä tapahtuu kuitenkin vielä aktiivisesti. Käytetään sellaisia aseita, joita ei Libyassa saisi käyttää. Tämä vahvistaa sen, minkä olen aina tienneet Euroopassa ja kansainvälisessä yhteisössä ainakin viimeisten vuosien aikana – ei voi olla minkäänlaista sotilaallista ratkaisua Libyan konfliktiin. Jos sota jatkuu, se johtaa ainoastaan kärsimyksen pidentymiseen. Ja jos joku haluaa saada sotilaallisen voiton, niin kaikki häviävät. Ainoa skenaario, jossa koko maa, kaikki libyalaiset, yhtenäisellä tavalla voivat edetä, on neuvoteltu poliittinen ratkaisu. Jos Libyan osapuolet eivät halua sellaista ratkaisua, jossa kaikki voittavat, jota YK ja kansainvälinen yhteisö olisi valmis tukemaan, niin silloin koko Libyan kansa kärsii, koko alue kärsii. Puhuin tänään eh, jälleen kerran YK eh, erityislähettilään Hassan Salameen kanssa ja meidän työmme on yhteistyötä. Euroopan unioni tukee hänen työtään päivittäin. Meidän tukemme hänen työlleen on tänä päivänä vahvempaa kuin koskaan aiemmin. Meillä on kolme eh, peruslinjaa, joiden pohjalta josta äh, olemme toimineet yhtenäisinä viime viikkoina. Ensinnäkin äh, vaadimme, että saadaan aikaan humanitaarisia käytäviä kiireesti ja kunnioitetaan täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Toiseksi, että äh, otetaan käyttöön saman tien aselepo. Olen varma, että YK on valmis neuvottelemaan siitä. Kolmanneksi palataan poliittisiin neuvotteluihin ja tämä konferenssi järjestetään niin pian kuin mahdollista, jotta libyalaiset miehet ja naiset, kaiken ikäiset kaupungeista ja maaseudulta voivat laatia yhteisen etenemiskartan. Nämä ovat ne tavat, joihin olemme sitoutuneet, joihin YK on sitoutunut ja varmasti myös muu kansainvälinen yhteisö olisi valmis sitoutumaan. Ei pelkästään Libya ja alue kärsi, vaan pakolaiset ja maahanmuuttajat, jotka ovat jumissa, pidätyskeskuksissa kärsivät. Me teemme työtä UNHCRn kanssa, jotta voisimme evakuoida heidät Libyasta tai siirtää heidät turvallisempiin paikkoihin Libyassa. Nyt oli joitakin, oli lento, joka vei tuhansia pakolaisia takaisin koteihinsa turvallisesti ja se lähti Tripolista muutama päivä sitten me haluamme, että osapuolet varmistavat sellaisten pidätyskeskuksen evakuoimisen, jotka ovat rintamalinjalla. Korkea edustajakin sitä vaati viime viikolla. Tätä työtä teemme Afrikan unionin avulla ja Liban viranomaisten avulla paikan päällä. Ja tämä työ on viime vuosina tuottanut huomattavasti tulosta. Kymmenet tuhannet maahanmuuttajat ovat vapaaehtoisesti ja turvallisesti palanneet kotimaihinsa IOMn avun kautta, ja ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, ovat sitä saaneet UNHCRn kanavien kautta. Tiedän, että jotkut Euroopassa pitävät tätä uhkana, että tulee lisää ähm, siirtolaisia, mutta tämä sotilan hyökkäys on erityisesti uhka näiden siirtolaisten hengelle. Heidän uhka, henkensä on vaarannettuna enemmän kuin muiden ja siksi olemme yrittäneet YK-virastojen kanssa pelastaa ihmishenkiä ja tyhjentää näitä pidätyskeskuksia. Tämä sotilainen hyökkäys tekee tästäkin työstä vaikeampaa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että on todella tärkeää, että pian palaamme taas sen neuvottelupöydän ääreen. Se on vielä mahdollista. Uskon, että tämä kansallinen konferenssi ja YK-apu on ainoa mahdollisuus konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun erilaisten aloitteiden, uusien aloitteiden tekeminen johtaisi sirpaloitumiseen, josta ei olisi hyötyä tällä hetkellä. Humanitaariset käytävät, humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen, YK neuvottelema aselepo ja paluu neuvottelupöytään ja kansallisen konferenssin järjestäminen mahdollisimman pian Libyan kansan osallistuminen tähän konferenssiin myöskin. Kun puhun Libyan kansasta, puhun miehistä ja naisista muutama sana libyalaisista naisista, jotka ovat usein olleet varjossa, jotka ovat yrittäneet tukea tätä poliittista prosessia vaikeissa olosuhteissa. Ja uskon, että YK ja EU, ähm, heidän etunsa on tukea naisten pääsyä neuvottelupöytään ja rauhanprosessiin äh, paikan päällä. Tätä me yritämme saavuttaa, yritämme tukea siis YK työtä, yritämme tuoda yhteen eurooppalaiset ja vaikka ennen olemmekin nähneet erilaisia lähestymistapoja, niin nyt uskon, että kaikki Euroopan jäsenvaltiot ymmärtävät, että tarvitaan yhteistä työtä, jotta vältetään se, että libyalaiset kääntyvät eri suuntiin ja tämä sitten vaarantaa saavuttaa yhtenäisyyden. Yhtenäisyys saavutetaan poliittisella vuoropuhelulla, se on heidän käsissään. Me olemme sanoneet selvästi viime yönä ja viime viikolla, että Euroopan unioni on yhtenäinen tässä asiassa ja nyt vetoaisin kaikkiin alueellisiin toimijoihin ja kansainvälisiin toimijoihin, että ne tukisivat YK työtä ja tätä poliittista vuoropuhelua ja yhtenäisyyttä Libyassa, jotta vältettäisiin se, että libyalaiset toimijat itse löytäisivät ulkoisia syitä sille, että he hajaantuisivat entisestään. Euroopan puolesta voin sanoa, että Eurooppa tukee yhtenä rintamana YK ponnisteluja saattaa osapuolet neuvottelupöydän ääreen niin, että löydetään yhteinen tulevaisuus Libyalle. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt sitten puhujat ryhmien puolesta. Ensin edustaja Preda, yksi minuutti. Euh, merci, euh, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa korkeudustaja, Libyan tilanne viime viikkoina on valitettava varsinkin kun helmikuussa muutama viikko sitten päästiin sopuun. Olimme todistamassa sitä näiden kahden valtiomiehen välillä sopimuksessa sovittiin siitä, kuinka järjestetään yleiset vaalit, mutta kuitenkin vaali kaksi viikkoa sitten kenraali Aftar luopui tästä käsikirjoituksesta ja päätti syöstä maan jälleen uudestaan kaoottiseen tilanteeseen. Tällä tavalla hän vaaransi siviiliväestön elämän ja turvallisuuden ja hän vaaransi myös hyvän tulevaisuuden näkymät libyalaisille. On ihan selvää, että suhteet Venäjään ulkoinen tuki Nämä ovat paljon tärkeämpiä kuin mitä maassa tällä hetkellä on käytettävissä keinoja. Minä suen täysin rinnoista, mitä sanoitte. On olemassa neuvotteluteitse löydettävissä ratkaisu. Meidän pitää sulkea pois sotilaallinen väylä ja me tarvi, meidän pitää nyt todella painostaa kenraali Aftaria, jotta hän luopuisi tästä aseiden tarjoamasta tiestä. Kiitos paljon, että kuuntelitte minua, arvoisa puhemies. E Kiitoksia. Sitten minuuttia. presidenta. En realidad poco que añadir. Kiitoksia. Ei ole paljon lisättävää enää siihen, mitä korkea edustaja sanoi. Tämä nyt on ainoa järkevä kanta EUlle. Aika on hiukan mennyt hukkaan. Jotkut jäsenvaltiot eivät kovin nopeasti ole ymmärtäneet, että Aftan auttaminen on vaarallista, koska Aftar aina tarjoaa sotilaallisia ratkaisuja. Ainoastaan vuoropuhelu libyalaisten välillä voi johtaa siihen, että aletaan rakentaa Libyaa, jossa on jonkinlaista vakautta eikä sotaa. Libya on myöskin niin lähellä meitä, että velvollisuutemme on puhua yhdellä ainoalla äänellä ja tukea YK:n erityisedustajaa. Ja meidän täytyy pyrkiä rakentamaan yhteisymmärrystä. Ja myöskin meidän täytyy muistaa pakolaistilanne. Tätähän oli alettu hallinnoida myönteisellä tavalla, mutta tästä saattaa tulla uusi riski tulevina kuukausina. Eli me tuemme kaikkea työtä, jota korkea edustaja on tehnyt. Kiitos. Äh, Kiitoksia edustaja Tanok äh, onkin jo puhunut ECRn puolesta, siksi nyt kue NGL-ryhmän puolesta edustaja Spinelli saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Koskapa sota Libyassa ei, se ei ratkea rauhanomaisesti. Pyytäisin, että varapuheenjohtaja puhuisi selkeästi näistä siirtolaisista, jotka on pantu leireihin, jotta he eivät tulisi tänne. UNHCR sanoi, että evakuointi on vaikeaa, joten minä pyydän, että Sofia-operaatio ryhtyy saman tien toimimaan ja ehkäisee laivojen uppoamiset, koska Välimeri on ainoa tie ulospäin täältä, että eh, näitä ihmisiä evakuoida maihin, jotka ovat epävarmoja, että eh, humanitaariset käytävät tuovat vettä ja ruokaa näille siirtolaisille. Välimerellä ei enää etsitä ja pelasteta, vaan etsitään ja palautetaan. Ja unioni on antanut Libyalle laivoja ja teknologiaa ja tällä tavoin se on liittolainen, kun on kyse väärinkäytöksistä, raiskauksista ja kidutuksesta. Miten vastaatte näihin syytöksiin? Kiitoksia. Vihreän ryhmän puolesta edustaja Lohpiiler, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Oli ihan oikein, että EU on tukenut YK tutkimuspyrkimyksiä, mutta rauhan prosessi ei kuitenkaan vielä ole onnistunut. Vielä on toivoa toisella osapuolella voittaa konflikti ja näin on hyvin vaikea saada maahan lisää vakautta. Jäsenvaltiot eivät tässä konfliktissa saa mennä jommankumman puolelle. Meidän täytyy tämä tehdä tämä konfliktin osapuolille hyvin selväksi. Eli ainoastaan neuvottelupöydässä voidaan löytää ratkaisu. Libyassa jatkuvat taistelut tarkoittavat pakolaisille siellä lisävaaroja ja on hämeä, että kun olemme tehneet yhteistyötä Libyan rannikkovaltioston kanssa, niin se on johtanut siihen, että pakolaisia palautetaan Libyaan – jossa heitä sitten kohdellaan hyvin raalla tavalla. Tilannetta pitäisi parantaa, mutta toimilla tähän mennessä ei ole ollut mitään vaikutusta. Meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme sen puolesta, että pystymme pelastamaan ihmisiä näillä leireillä ja saamaan heitä sieltä pois. Kiitos. Kiitoksia EFTD-ryhmän puolesta edustaja Kastaldo, yksi minuutti. Kiitos, hyvät kollegat, puhemies. Libyassa Tällä hetkellä käydään tällaista e-, etupiirisotaa, Arabia, Venäjä, Katar, kaikilla on selvä agenda. Usein myös jäsenvaltiot eivät välitä unionin ja YK kannosta, jotka yrittävät jotenkin ylläpitää rauhan prosessia. Ranskan näkökulmasta näkemys Haftarista on kauhistuttavat jotkut lehtien otsikot, jotka osoittavat Ranskan kantaa että EUn ensimmäinen kanta olisi liian Haftarin vastainen. Että minä nyt kysyvät kollegat, millaista peliä tässä oikein pelimme? Aachenin sopimuksen jälkeen, niin nyt Äh, Macron toisen kerran jättää eurooppalaisen ulkopolitiikan. Äh, nämä kahdeksan vuotta äh, libyalaista painajaista on johtanut vain siihen, että yksi diktaattori korvataan toisella. Minä en hyväksy tätä. Pyytäisin, että Macron selittäisi. Kiitoksia. Im Namen der ENF, Herr ENF-ryhmän e puolesta edustaja Borgetsio kaksi minuuttia. Kiitoksia italialaiset raportit ovat puhuneet valtavista määristä pakolaisia ja maahanmuuttajia, jotka nyt ovat Libyassa, satoja tuhansia, jotka ovat valmiita tulemaan Italiaan. Tämä on suuri ongelma, mutta korkean edustajan sitoumus ei anna meille kovin paljon toivoa konkreettisesti siitä, miten kunnolla EU pystyisi vaikuttamaan – tilanteeseen ja löytämään nopeasti ratkaisun. Ja meidän pitäisi välttää se, että Libya syöksyisi kaaukseen. Kun ajatellaan yhteenottoja eri osapuolten välillä, niin tämä ehkä on nyt käännekohta. Meidän täytyy nyt jatkaa neuvottelupolitiikkaa – ja Tripolissa on varmaan joukkoja, joista ei ole varmaa tietoa. Tripolissa nyt käydään sisällissotaa ja jotkut hyötyvät tästä tilanteesta ja ehkä he haluavat sitten Italian uusia maahanmuuttaja-aaltoja. Mutta meidän täytyy tästä todeta, että Sotilaalliset vaihtoehdot ovat epäonnistuneet. Italian hallitus pystyy tällä hetkellä toimimaan eturintamassa prosessissa, jossa tasapainotetaan erittäin tärkeää aluetta Euroopan kannalta. On erittäin vaarallista, jos jihadistit saavat yliotteen paikan päällä. Italialla on suurlähetystö edelleen auki. Ja Italia on valmis toimimaan keskeisessä roolissa, tärkeämmässä roolissa kuin Euroopan unioni. Sitten sitoutumattomista herra Epitide, jos yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Viime viikkojen tilanne Libyassa on osoittanut jälleen kerran eh, EUn ulkopoliittiset virheet tämän maan kanssa. EUn jäsenvaltiot ovat toimineet yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa eh, kaataakseen Gaddafin hallinnon vuonna 2011, mutta eivät pystyneet sen jälkeen auttamaan maata, vaan jättivät sen Daeshin armoille, ISISin armoille, mikä on johtanut nykyiseen kriisitilanteeseen – joka on ollut vallalla yli viisi vuotta. Kenraali Aftarin joukot ovat onnistuneet miehittämään viimeisimmän ISISin alueen. Tähän asti EU ja jäsenvaltiot ovat osoittautuneet täysin kykenemättömiksi puuttumaan asioiden kulkuun ja tilanteeseen. Libya on Afrikan maa, sillä on ehkä eniten öljyvarantoja – koko mantereelta ja nykykonflikti tarkoittaa, että se voi vaikuttaa myös naapurimaihin erittäin voimakkaasti. Se lisää pakolaisten terroristien määrää ja kaikki nämä matkaavat Eurooppaan. Nyt meillä on muut puhujat ja pitä, pyytäisin, että pitäisitte kiinni vähän paremmin noista puheajoista, jotka ryhmät ovat teille antaneet. Ensin edustaja Brock, yksi minuutti. Frau puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä osoittaa, että meillä ei ole ollut Länsi-Euroopan strategiaa Gaddafin lopun jälkeen. Paljon on ponnisteltu, mutta emme ole koskaan pystyneet tätä hallinnoimaan. Se ei ole kenenkään yksittäisen henkilön syy, olemme kaikki vähän syypäitä mutta tässä on valtio, joka on jaettu, itäinen alue, jota Hafta edustaa, joka haluaa nyt valloittaa toisenkin osan. Tälle on hyvät historialliset syyt. Ja sitten legitiimi hallitus, joka on YK avulla perustettu, se ei ole onnistunut yhdistämään maata kaikesta huolimatta. Ehkäpä kollegat tuolla voisivat pitää suunsa kiinni. Niin, meidän huomattava, että ehkä on hyvä asia, jos Euroopan mailla on erilaisia yhteyksiä, jotta kummatkin osapuolet saadaan neuvottelupöydän ääreen. Jos katsotaan äh, siirtolaisten tilannetta, niin nämä ovat taas eri ryhmiä, joita ei äh, valvo Tripolis eikä Hafta. Ja tämä johtaa nyt katastrofaalisen tilanteeseen maahanmuuttajille. Rouva Mogherini, yrittäkääpä saada tämä taas hoidettua, että äh, Sofian ja muiden kautta mutta ei vaan pelasteta ihmisiä, vaan toimitaan myös salakuljettajia vastaan, jotka ovat se kaikkein pahin vitsaus. Meidän täytyy toimia voimakkaammin siinä asiassa. Edustaja Ajala-Sender, yksi minuutti. Kiitos paljon, rouva puhemies. Niin, jälleen kerran Valitettavasti Libyasta on tullut aseellisen konfliktin näyttämö kuolonuhrien kanssa ja tällä hetkellä sotilaan uhka on niin suuri. Ehkä minä kuuntelin tarkalla korvalla edustaja Brokia ja muita kollegoja, mutta jos me olisimme puuttuneet enemmän Libyan asioiden kulkuun ja ottaneet huoleksemme sen väestön kohtalon, emme olisi tuoneet Libyan maaperälle meidän omia kahakoitamme, niin silloin varmasti apu olisi ollut tehokkaampaa. Minä tuen todella korkean edustajan sanomaa Tämä kaikki työ, mitä on tehty, se vaatii rauhaa, me, se vaatii monenkeskistä konferenssia ja neuvotteluja. Kaikkien pitää mennä, meidän pitää mennä yli eurooppalaisten pikkusotien. Tämä on erittäin kielteistä Libyan kansalaisille, uhreille, kaikille, kaikista haavoittuvalle väestönosalle. Meidän emme me saa jälleen kerran ja jumittua näihin keskusteluihin ennen Euroopan vaaleja. Euroopan pitäisi olla yhtenäisempi, enemmän yhtenäisempi kuin koskaan aikaisemmin. Sehän oli myös selvä korkean edustajan viestissä toimia myös samoilla linjoilla YK kanssa ja jätetään pois tämä vaalipropaganda ja mielistely ja ennen kaikkea meidän pitää ottaa huomioon libyalaisten elämän. Ähm, äh, Kiitoksia. ECRllä haluaisin sanoa, että nyt on järjestelmässä joku asia mennyt pieleen. Minä aion tietenkin äh, listan äh, panna siihen järjestykseen, kun teidän ryhmänne halusi, nimittäin nyt äh, edustaja Fotiga yksi minuutti. In Libya is... Libyan kriisi pahenee nopeasti ja edessämme saattaa taas olla uusi sota. Vaadin, että väkivaltaisuudet lopetetaan ja jatketaan neuvotteluita. Ja Haftarin hyökkäyksille on saatava loppu. Jos Tripoli kaatuu, niin sitten edessä saattaa olla uusia maahanmuuttoaaltoja ja todella suuria tällä kertaa. Me tuemme YK johtamia rauhanneuvotteluita ja YK on erityislähettilään toimintaa ja myöskin teidän toimianne korkea edustaja. Seuraava puhuja on edustaja Lebreton kaksi minuuttia. Merci, madame la Kiitos, rouva puhemies. Kenraali Haftarin Libyan vahvan miehen armeija on hyökännyt Tripoliin kansallisen yhtenäisyyden hallitus YK on tunnustama vastustaa näitä väkivaltaisia yhteenottoja. Me kun pyritään taas jälleen kerran järkittämään Libyan tasapainoa, se voi vaikuttaa vakavasti koko alueeseen ja myös Eurooppaan. Ihan oikeutetusti eurooppalaisten valtioiden pitää vedota sotaa puoliin laskemaan aseensa. YK toiminta on valitettavasti epäonnistunut, kun se pyrki saamaan välirauhan, kun YK yleiskokous ei pystynyt poistamaan erimielisyyksiä Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä meidän pitäisi pyytää kenraali Aftaria lopettamaan vihamielisyydet. Venäjä pikemminkin haluaa saada molemmat osapuolet lopettamaan vihamielisyydet. Konflikti Libyassa on ilmentymä vaikutusvallan taistelusta näiden kahden suurvallan välillä, ei vain Venäjän Yhdysvaltion välillä. Venäjä Ranska presidentti Macron tukee Haftaria ja sen Italia taas tuomitsee tämän Eurooppaan jakautunut, eikä näin pysty punnitsemaan tilanteita asianmukaisesti. Minä olen erittäin surullinen siitä, että Ranska ei ole tilanteen tasalla eikä vedä sille kuuluvaa roolia. 2011 Libya joutui epätasapainoon, koska Sarkozy halusi kaataa Gaddafin hallinnon. Se ei ollut mitenkään järkevä päätös. Sen jälkeen olisi pitänyt etsiä ja rauhanomaista ratkaisua. Meidän olisi pitänyt edetä yhtenäisenä, koska kenraali Haftarin hyökkäys voi aloittaa uuden pakolaisaalon Italian ja Italian salainen Ulkoinen palvelu on tehnyt jo tietoa kuudesta ulkomaalaista pakolaista, jotka lähtevät Libyasta ja ovat valmiita suuntaamaan matkansa Italian. Eli 800 000 voi suunnata Italiaan. Nämä ovat ensimmäiset arviot Italian ministeriöltä. Me emme saa tässä me meidän pitää luottaa Italian tietoihin, koska me muistamme, kuinka suunnattoman vaivanaan Italian näki ottaessaan vastaan Libyasta tulevat pakolaiset. Meidän pitää er- edetä yhtenäisenä. Edustaja Kiitos rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Kun Libyan Gaddafin hallinto kaatui, se synnytti suuren epätasapainon ja epävarmuuden tilan maahan. Ja se on tietysti sitten johtanut tilanteeseen, jota ei voitu hallita ja milisjoukot ovat vallanneet maan ja hallitsevat tilannetta. Meillä on tällä hetkellä kaksi hallitusta, Tobrukissa ja Tripolissa, ja tämä hyökkäys Marshall Kaftarin toimesta on tietysti luonut lisäepävarmuutta. Mitä EU voi tehdä tässä tilanteessa? Kuten korkea edustaja sanoi, tässä pitää pyrkiä säilymään rauhallisena jos vihamielisyydet jatkuvat, niin siinä me voimme todeta, että samanaikaisesti pitäisi lopettaa aseiden myynti kummallakin osapuolelle. Tästä syntyi suunnaton humanitaarinen kriisi ja se vetoaa siihen, että tulee tuhansia pakolaisia lisää, me, jotka lähtevät pakenemaan samanaikaisesti. EU tukee näitä ponnisteluja, että saadaan vakausmaahan järjestys ja oikeusvaltiomaahan. Meidän pitäisi luoda vuoropuhelu näiden kahden osapuolen välillä, niin kuin YK pääsihteeri Antonio Guterreskin sanoi vähän aikaa sitten käydessään paikan päällä. Kaikki tämä vaivan näkö on elintärkeää, arvoisa puhemies, arvoisa korkeudusta, ei vain maalle, vaan koko alueelle ja koko EUlle. Meidän pitää toimia, niin kuin sanoivat muut kollegat, meidän pitää toimia yhtenäisesti yhdessä ulkosuudepalvelun kanssa ja korkean edustajan johdolla. Kiitos paljon kaikille, että kuuntelitte minua. Kiitoksia. Edustaja Fleckenstein yksi liebe... Niin, hyvät kollegat, Itsestään selvää äh, on se, että tuemme sitä, mitä korkea edustaja äh, juuri sanoi. Kaikki sotilaalliset äh, ähm, vaihtoehdot on nyt, toiminnat on nyt lopettava. Humanitaarinen apu on annettava ja kaikkien osallistuttava vuoropuheluun ja YK on johtamaan prosessiin. Ähm, me voimme käydä tätä neuvottelua vakavasti vain, jos pystymme osoittamaan, että meidän velvollisuutemme on toimia siellä aktiivisesti, äh, parantaa tilannetta Libyassa, koska me olemme osasyyllisiä tilanteeseen tuossa maassa. Diktaattorien äh, syrjäyttäminen ilman, että mietitään, mitä sen jälkeen tapahtuu, on vastuutonta. Libya on esimerkki tästä siitä, miten niin kutsutun lännen ei pitäisi toimia. Mutta herra Epitideos, ei EU aiheuttanut tätä, vaan yksittäiset jäsenvaltiot ja muut liittolaiset, jotka aiheuttivat tämän kaauksen ja EUn ja korkean